Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen? Käykää paikoilleen, hyvät naiset ja herrat. Herra Deva on pyytänyt äh, ennen äänestyksiä pientä puheenvuoroa. Herra Deva you. Thank you. Kiitos, kiitos puhemies. First in raising this point of order. Haluaisin ottaa tämän työjärjestyspuheenvuoron, mutta halusin onnitella teitä loisto voitosta viime viikolla kampanjassa, jossa tulin kunnioittamaan teitä kovasti. Ja tämän kunnioituksen takia haluan tuoda tämän työjärjestyspuheenvuoron tänne. Kampanjoidessani puhemieheksi halusin suojella sääntöä 20.3 työjärjestyksestämme ja huolehtia siitä, että parlamenttimme puhemies olisi aina puolueeton. Kyseinen artikla sanoo, että puhemies voi puhua keskustelussa ainoastaan saadakseen aikaan järjestystä tai tekemään yhteenvedon. Jos hän haluaa osallistua keskusteluun, hän ei voi toimia puhemiehenä ennen kuin keskustelu on päättynyt. Riippumatta siitä, mitä herra Farageille eilen sanottiin, kaikesta en ole ehkä samaa mieltä. Haluaisin, että vakuutatte minut siitä, että kunnioitatte tulevaisuudessa artiklaa 20 kolme ja näin olette jokaisen meistä puhemies, ihan riippumatta siitä, mistä ryhmästä tai mistä maasta tulemme. Kiitos. Kiitos. Käynnistämme äänestykset. Ensin aloitamme Sarjus Volskin mietinnöstä. Yksi äänestys, äänestys, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi Watsonin mietintö. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Regnerin mietintö. 370 ääntä tarvitaan äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ehrenhauserin mietintö. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Herra Speroni, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin pyytää koneellista tarkistusta koskien Regnerin mietintöä. Visto che richiesta la maggioranza qualificata. Siihen pyydetään määräenemmistöä. Tämän perusteluni. Niin kollega Speroni, ensinnäkin äänestys meni jo. Ja toisekseen voitte olla ihan varma siitä, että tämä oli selkeästi enemmän kuin määräenemmistö. Näen sen täältä ylhäältä hyvin. Ehrenhausenin mietintö. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Leinen mietintö puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätöslauselmaesitys ravitsemusväitteiden luettelo. Tästä on pyydetty nimenhuuto äänestystä, mutta edustaja Sommer on pyytänyt puheenvuoroa ennen sitä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, puhemies. Hyvällänne. No, haluaisin lyhyesti selittää. Tässä on nyt sekannusta tähän äänestykseen liittyen, miten on äänestetty vältettävä, jos haluaa vastustaa kuluttajien harhauttamista. Jos haluaa välttää kuluttajien harhautusta, niin silloin pitäisi noudattaa Envi-valiokunnan suositusta, joka on, että tämä päätöslauselma, joka liittyy siis väittämiin, niin pitäisi äänestää nyt puolesta puolesta siis, koska tässä on nyt lobbailtu ja näin tämä tilanne on ehkä vähän epäselvä. Kiitos paljon. Eli joka vastustaa, äänestää puolesta. Selvä. Äänestys alkaa. Plus, vote plus. Vote plus, plus. Vote, vote plus, please vote plus. Plus. Ich schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 393 puolesta ja tämä on määräenemmistö. Seuraavaksi äänestämme. Meine Damen und Herren, bitte einen um- Pyytäisin teitä nyt seuraamaan hieman. Meillä on hyvin tärkeä äänestys ja ehkäpä se teitä kiinnostaa. Äänestämme 30. tammikuuta epävirallisen huippukokouksen päätöslauselmasta. Äänestys on koko tekstistä. Ensin päätöslauselma Ertus GUE-ryhmältä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten koko EPP ja sosiaalidemokraattien, liberaalien, vihreiden ja Evan. Tämä on nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 443 ääntä. Kiitos. Sitten päätöslausumertus Iranista ja sen ydinohjelmasta. Viiden ryhmän yhteinen päätöslausumaehdotus kohta, yksi, kohta kolme tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Anteeksi, se näytti täältä edestä hieman toisenlaiselta tämä tulos. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. mich enthalten. Ich stimme dafür. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä. Tässä on pyydetty myös nimenhuutoäänestystä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No, kiirehtikää nyt toki. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme kohdasta kuusi alkuperäisestä tekstissä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa, alkuperäinen teksti, siihen on suullinen tarkistus edustaja Predalta. Olkaa hyvä, herra Preda. Kiitoksia puhemies. Toisessa osassa, alakohdassa kuusi, haluaisimme korvata sanat only, äh, sanan only sanalla mainly. Sanoin tämän myös eilen. Tarvitsemme tiukan kannan EUlta Iranin suhteen. EPP ei halua sanktioita noin vaan. Sanktioiden määräminen ei ole helppo päätös, mutta Iranin osalta meillä on monta syytä olla huolissa. Meidän on oltava tiukkoja eikä vesittäviä sitä. Kiitoksia. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Äänestämme tämän suullisen tarkistuksen kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. ah, selvä. Tarkist- Otetaan uudestaan puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus numero viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Jatketaan eteenpäin. Numero kuusi nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Herra Karas ei voi äänestää. Voisiko tekniikka tulee häntä auttamaan. No niin, äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys kokonaistekstistä näin muutettuna. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaikki muut päätösasemaehdotukset muilta ryhmiltä ovat rauenneet. Hyvät naiset ja herrat, nyt sitten siirrymme äänestämään fisa Akselan mietinnöstä urheilun eurooppalainen ulottuvuus. Haluaisin muistuttaa teitä, että lähes kaikista tarkistuksista on pyydetty nimenhuutoäänestystä. Niin, eli siis eh, eurooppalainen urheilun ulottuvuus ja tämä on nyt napin painamista. Eh, kohta yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 kohta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eikö nyt olisi mahdollista unblock äänestää näistä muista kohdista. Eli kohta 29 ja 100. 26, 76 ja 100. Niihin on pyydetty erillistä äänestystä. Joten Äänestämme 29, 76 ja 100 erikseen ja muista äänestämme unblock. 29. Kohta 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hienoa, päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten vielä kohta 100. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme kaikista muista kohdista. Te tiedätte, mitkä ne ovat. Olkaa hyvä. Uh, thank you. I would... Kiitos. Minä pyytäisin, että pidetään kiinni äänestyksestä jokaisen tarkistuksen kohdalla. War ich, wenn das äh, gewünscht wird? Das ist äh, gemäß der über die Reihenfolge. Über die Abstimmung der Reihen. Mitä tulee siihen, kuinka äänestetään, niin äh, työjärjestyksen mukaan tästä äänestettävissä puhemies päättää ja minä olen nyt päättänyt näin ja me äänestämme unblock. Pyydän, että suostutte tähän. Eli siis äänestämme näistä muista bloc. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme kokonaistekstistä äänet puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Wir kommen nun zum Bericht Nyt siirrymme sitten äh, Iturgais Angulan mietintöön. Tarkistukset 2-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta neljä, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitos paljon, puhemies. Täällä parlamentissa, kun on pyydetty nimenhuutoäänestyksiä kaikkien ryhmien puolelta, yleensä kunnioitetaan tätä riippumatta sitä, että te olette parlamentin uusi puhemies, niin se, että itse päätätte, että nämä äänestykset tehdään yhtenä ryhmänä, on kyllä törkeää. Voi olla, hyvä puhemies, että teillä on EPP tai S- ja D-ryhmän äänestyslista, mutta muut ryhmät ehkä täällä parlamentissa haluavat äänestää vähän toisin. Siksi Siksi haluaisin lopuksi sanoa, että jos minulla on ryhmälleni äänestyslista ja olemme pyytäneet normaalin menettelyn mukaan korrektisti aikarajojen puitteissa nimenhuutoäänestyksiä jokaisesta kohdasta, jos ollaan sitä, me emme ole silloin sitä mieltä, että nämä voidaan äänestää yhdessä, niin silloin äänestyksen pitäisi näin mennä. Mielestäni te teitte virheen. Toivon, että tämä parlamentin normaalin par- parlamenttisen demokraattisen järjestelmän mukaan toimii tulevaisuudessa. Älkääkä huutako minulle, puhemies, älkää minulle huutako. Kiitos, kiitos. Kyllä minä ymmärsin, kyllä minä ymmärsin. Te olette pyytäneet nimenhuutoäänestyksiä ja nimenhuutoäänestykset toteutettiin. Me toteutimme unblock block nimenhuutoäänestyksen sen vuoksi, että suurin osa tästä parlamentista sitä halusi. Ja nyt me jatkamme äänestyksiä esitystä Iturgais Angulon mietinnöstä. Kohta viisi ö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15, alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 16. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksessä toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 33 alkuperäinen teksti, erillinen äänestys. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 34, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappale E, nimenhuuto, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoosan kappale F. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdanto-osaan kappale A Q, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan, äänestys alkaa. A, kuun toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale A, T. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. AX johdonta osa kappale, ensimmäinen kappale puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen kappale on äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olkaa hyvä. Herra Atkins. Uh, Mr. President. Herra puhemies, voisinko vähän nyt menettelystä pyytää teiltä neuvoa. Ensinnäkin onnittelisin siitä, että aloitatte ajoissa, pyritte nopeuttamaan äänestyksiä. Hienoa, että kuuntelette. Mutta miten selitän joko hallinnolle täällä kansalaisille, jotka äänestävät, että jos on äänestykseen, jossa halusin puoltaa muutamaa niistä ja vastustaa joitakin, ja nämä nyt Äänestettiin yhdessä ryhmässä, enkä voinut äänestää puolesta ja vastaan niin kuin halusin. Miten nyt oman viili, vaalipiirin asukkailleni selitän tämän, tai hallinnolle, kun sanon, että halusin äänestää puolesta tai vastaan, tai äänestää tyhjää? Okei. Okay. Atkins. Edustaja Atkins, puhemiehen täytyy nimenhuutoäänestyksissä silloin, kun niitä on pyydetty. Niistä täytyy silloin äänestää yksittäin. Se on 161 kappale 5. Hänen ei täydy, vaan hän voi kysyä täysistunnolta voiko hän tällaisia tarkistuksia unblock äänestyttää silloin, kun nämä tarkistukset täydentävät toisiaan. Tämä on hyvin itsestäänselvä asia. Ja näin minä olen tehnyt. Näin minä olen tehnyt. Kuunnelkaapa, mitä tässä sanotaan. Puhemies voi muut tarkistukset, jotka ovat toisiaan täydentäviä, äänestyttää niistä unblock. Ja minä kysyin täysistunnolta, näin minä tein ja tällä tavalla minä noudatin työjärjestystä. Jos te olette sitä mieltä, että minun pitää yksittäin äänestyttää näistä eikä unblock, niin antakaa minun tietää se sitten puheenjohtajakokeessa, niin tulevaisuudessa me äänestämme sitten erikseen jokaisesta tarkistuksesta. Minulla oli sellainen kuva, että kaikki haluavat työskennellä tehokkaasti, mikäli ei, niin toimitaan sitten toisella tavalla. Kiitos. Ja nyt siirrymme sitten sitten Bastoksen mietintöön. Kohta kahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 15. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantoosan kappale K, erillinen äänestö ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, kolmas osa, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olkaa hyvä. Uh, um, niin, puhemies. Minun koneeni ei toiminut, joten tarvitsisin teknikon avuksi. Kiitos. Herra toveris, teille lähetetään sinne apua. Hyvä. Nyt sitten loppuäänestys, ja se on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Bastokselle. Olkaa hyvä. Yeah. Thank you. Um... Kiitos puhemies. Tässä seuraavassa äänestyksessä on melko monia äänestyksiä. Ja koska väsyttää näin, nostaa ja painaa nappia, niin voisimmeko kaikista äänestää yhtenä ryhmänä? Wir kommen jetzt zum Bericht Nikolai. Nikolain mietintö, kohta neljä ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta neljä ensimmäinen viiva puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kohta 4.2. Puolesta vastaan. Tyhjää. Kohta 4.3. Ei, toinen osa. Kohta 4.2. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 4.3. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17.4. Ensimmäinen osa vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kohta 19. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 30. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten koko teksti äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Noiserin mietintö. Kohta 11, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 21, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20, Selvä, tarkistetaan vielä kerran. 21, toinen osa. Äänestys alkaa. Haben abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Das angenommen. Hyväksytty. Kohta 26 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 26 toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 äänestykselle. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme koko tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi äänestämme edustaja Smithin mietinnöstä kohta kaksi ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tuolin nyt äänestysanarkia, ei tuosta nähnyt. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seuraavana kohta kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistetaan. Kyllä. Äänestys avataan kohta kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 11. Nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 50. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Nyt äänestetään koko tekstistä äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seuraavana Schwabin mietinnön kilpailupolitiikasta. Tässä on EPP ja SD-ryhmän Alden, Eseren ja Vihreiden päätöslauselma. Äänestetään siitä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Äänestys on päättynyt. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Hyvät kollegat, pyydän teiltä huomiota. Minulla on joitakin ilmoituksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Kreikan vastuuviranomaiset ovat ilmoittaneet, että edustaja Tremopoulos Puuloksen tilalle tulee Kriso Gelos toinen helmikuuta 2012 alkaen. Tervetuloa uudelle kollegalle. Muistutan teitä siitä, että artiklan 3.2 mukaan työjärjestyksessä niin kauan kuin ole tarkastettu tai niihin, niitä mahdollisesti kiistetty, herra Gelos istuu parlamentissa ja sen elimissä täysin oikeuksin sillä ehdolla, että hän on etukäteen antanut ilmoituksen, jonka mukaan hänellä ei ole tointa, joka olisi ristiriidassa parlamentin edustajuuden kanssa. Toivotamme siis uuden parlamentin jäsenen tulleeksi. Sitten olen saanut EPP, eh, e Vihreät, GUE ja FDE seuraavat eh, nimityspyynnöt val- valiokuntiin Inta valiokunta kutsi Menendez Vallen tilalle. Budjettivaliokunta Ashford Bokrosin tilalle. Envi Bokros Girlingin tilalle. Liikennevaliokunta edustaja Bradbourne tulee edustajan Czarnekin paikalle. Aluekehitysvaliokunta. Edustaja Czarnecki tulee Philippe Bradbournin tilalle. Seuraavana alue valtuuskunta tulee myös uusi kollega Chrysogelos. Sitten maatalousvaliokunta Girling edustaja Ashfordin tilalle. Kulttuurivaliokunta Emilia Mendete Valle tulee Badiam Maria Vadia Ikutsetin tilalle. Sitten valtuuskunta, joka huolehtii suhteesta Sveitsin ja Norjan kanssa. Ja EU-Islantiin sekä, parlament- sekä valiokunta ja Euroopan talousalue sekä valiokunta. Täällä Campbell Bannerman tulee Sayed Kamalin tilalle. Sitten valtuuskunta, joka hoitaa suhteita Palestinaan lainsäädännöllisen neuvoston kanssa. Salvatore Tatarella, Potito Salaton. Sitten valtuuskunta Iranin suhteista Salato Tatarellan tilalle. Valtuuskunta Keski-Amerikan maiden kanssa vastaavista suhteista edustaja Ines Kristina Zuber jäseneksi. Sitten EU-Meksiko sekä valiokunta Tadeusz Hoitsimanski ei ole enää varsinainen jäsen. Sitten valtuuskunnat EU-Armenia, eu azerbaidžan ja EU-Georgian parlamentaarisen yhteistyön valiokuntiin Papastamkos Tsukalasin tilalle. Sitten Australian ja Uuden-Seelannin suhteesta vastaavaan valiokuntaan Tsukalas tulee Pampastamkosin tilalle. Seuraavana valtuuskunta AKT EU parlamentaarinen yleiskokous Kurski Oreste Rossin tilalle. Ja edelleen viimeisenä Euro Latinalais-Amerikka parlamentaarinen parlamentissa yleiskokouksen valtuuskunnassa Tsimanski ei ole enää varsinainen jäsen. Sitten neuvostolta olen saanut neuvoston kannan ensimmäisessä käsittelyssä sekä komission kannan Euroopan parlamentilla on kolme kuukautta aikaa tehdä päätös. Määräaika alkaa kuluman huomenna 3. helmikuuta 2012. Niin kyseessä on neuvoston ja parlamentin asetus, jolla muutetaan asetusta 1290 2005 ja 1.2.3.2007 koskien elintarvikkeiden jakamista köyhimmille Euroopan unionissa. No niin, hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestysselityksiin. Annan ensimmäisenä puheenvuoron edustaja Ashleylle. O kirjus Fox Ashley είναι Ashley, onko hän salissa?